Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit on saatavilla. Onko teillä huomioita niihin? Ilmeisesti ei mitään huomioita, joten pöytäkirja on hyväksytty.